társaim, folytatjuk a munkát. No niin, nyt me jatkamme eteenpäin. Ensiksi seuraava ilmoitusasia. Valiokunnan toive e, tehdä päätös 24 tunnin sisällä on esitettävä vastuus, on vastustettava eilen tehty ehdotusta ja artiklan 6 mukaisesti hyväksymme tämän ehdotuksen ja huomenna sitten asia esitetään myös jäsenille toimitettavissa asiakirjoissa. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti käymme keskustelua rahanpesusta. Meillä on